Eurooppaa kohtaa historiallinen muuttoliike. Sadat tuhannet etsivät turvaa täältä sotaa ja vainoa vastaan. He tuovat perheitään mukaan ja lähettävät vaimojaan ja, ja lapsiaan Välimeren yli. Miehet te, ö, majoittuvat ö, rautatieasemille. Monet menettävät henkensä tässä. Miehet, naiset, lapset jotka tukehtuvat kuorma-autoihin tai hukkuvat välimereen. Hyvät naiset ja herrat, tämmöisenä hetkenä, jolloin monet suuntaavat kohti Eurooppaa, jotka kuitenkin menettävät matkalla henkensä, niin meidän pitää olla selvillä siitä, että me emme saa nostattaa tai kas- nostaa minkäännäköisiä muureja ympärillemme. Haluan muistuttaa teitä siitä, että muutama päivä sitten islamilainen valtio tuhosi Palmiirassa kulttuuriperintöä. Me olemme lähes unohtaneet, että tämän museon, Palmiiran museon johtaja teloitettiin julkisesti muutama päivä sitten. Näitä rikollisia pakenevat ne henkilöt, jotka tulevat meille. Ja he ovat epätoivoisia, eivätkä edes pelkää merta, eivätkä muureja. Meidän täytyy unohtaa kansalliset, kansallinen egoismi ja meidän täytyy tarjota turvaa näille henkilöille. Tarvitsemme yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Juncker tulee puhumaan toimenpiteistä, myös tällainen pysyvä hätätilamekanismi, jolla voidaan turvapaikanhakijoita ottaa vastaan. Kaikissa unionin elimissä pitää miettiä, millaista unionia haluamme, sellaista, joka on kaikki, kaikkia vastaan vai, vai solidaarisuuden unioni. Meidän tehtävämme on suuri ja vaikea, ehkä vaikein haaste, mitä meidän politiikka sukupolvemme koskaan on kokenut. Valtavat määrät, Dublin, Schengen, kaikki sellaiset politiikat. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tässä puhutaan ihmisten kohtaloista, eikä luvuista, eikä tilastoista. Ne henkilöt, jotka meille tulevat, tulevat siinä uskossa, että uskovat, että meillä on hyvät arvot. Mutta nämä dramaattiset tapahtumat ovat osoittaneet, että ihmiset ovat epä, eivät enää usko EU-hun. Ja monet kysyvät, eivät niinkään kriittisesti, vaan miten me pakolaisia kohtaan asennumme, asetnoidumme. Nimittäin heidän hätänsä on silminnähden suuri meidän unionin ihmisiä haluan kiittää niitä ihmisiä, niitä kansalaisia, jotka rautatieasemilla, lomapaikoilla antavat pakolaisille ruokaa ja vettä ja lapsille leluja ja ovat vapaaehtoisena majoittamassa näitä pakolaisia. Tällaista inhimillisyyttä me tarvitsemme, jotta tämä kamala kärsimyksen kuva Island Code, joka varmasti meidän kaikkien mieliin nyt on syöpynyt, että tällaista tapahtumaa Euroopassa ei koskaan tule eteen.